todella hyvä eh, lopputulos eh, teidän komissiollenne, sillä Eurooppa onnistuu ainoastaan, jos miehillä ja naisilla on samat mahdollisuudet. Tämä on tälle ryhmällemme ja minulle itselleni todella tärkeä asia. Haluamme kiittää kaikista työstä, mitä sen eteen on tehty. Valitettavasti konservatiiviset voimat parlamentissa ja neuvostossa ovat Eh, estäneet pidemmälle menemisen. Emme syytä teitä, herra Juncker. Te olette olleet todella Eurooppa-henkinen ja haluamme kiittää teitä siitä, että olette tehneet hyvin töitä, olleet aina hyvän tuulinen. Ja haluan muistaa sen, mitä sanoitte. Euroopan on taisteltava kansallismielisyyttä vastaan, sillä Eurooppa on yhdessä elämishanke, rauhanhanke ja haluamme kiittää kaikkea sitä, siitä, mitä olette tehneet. Oikein paljon kiitoksia, herra Juncker. Cholos, la parola. Kiitoksia. Puheenjohtaja Cholos, teillä on puheenvuoro. Monsieur le président de la commission, cher Jean-Claude. Hyvä komission puheenjohtaja, hyvä Jean-Claude, haluan tässä yhteydessä kiittää työstänne komission johdossa, mutta myös siitä, että olette aina olleet niin vakuuttunut eurooppalainen. Olette osoittaneet, mitä tarkoittaa, että on todellinen eurooppalainen. Haluan tästä teitä kiittää. Teidän kaudellanne on pitänyt päästä yli kriisistä, talouskriisistä. On ollut edessä Brexit ja pakolaiskriisi. Olette pitäneet Euroopan yhtenäisenä ja kaikki täällä yksimielisesti varmasti tästä teitä kiittävät sillä tämä yhtenäisyys on kaikkein tärkein asia. Jotkut ovat sanoneet, että komission oli todellakin viimeinen mahdollisuus, mutta nyt tulee uusi komissio ja Euroopan vastaiset eivät ole saaneet sitä tulosta, mitä toivoivat. Halutaan kansalaisten lähellä oleva Eurooppa, se on tälle parlamentille tärkeää ja nyt meille tulee uuden mahdollisuuden komissio toivottavasti. Kaikki ei ole onnistunut, mutta kuitenkin tämän, näinä vuosina on paljon saatu aikaiseksi, kun olette komissiota johtanut. Ja voisin mainita paljon eri konkreettisia esimerkkejä, mutta haluaisin erityisesti puhua Juncker-suunnitelmasta. Minusta emme ole siitä puhuneet tarpeeksi. Aluksi sitä arvosteltiin, mutta kuitenkin se on todella, todella vaikuttanut. Se on osoittanut monelle PK-yrityksille, että Euroopasta voi olla hyötyä, Eurooppa voi olla tehokas ja se voi tehdä mahdolliseksi innovoivia suunnitelmia. Te haluatte poliittisen komission, tällaisen halusitte, niin kuin sanoitte puheenvuorossanne, ja tämä on nyt hyvä eh, linja jatkossakin. Tarvitaan vielä poliittisimpia komissioita, sillä politiikan avulla voidaan ratkaista Euroopan, eurooppalaisten konkreettisia ongelmia. Meidän on jatkettava vahvistettua vuoropuheluja toimielinten välillä ja eurooppahenkisten voimien välillä, niin että tämä Eurooppa voidaan askel kerrallaan eh, rakentaa. Haluan kiittää teitä, hyvä Jean-Claude Juncker, ja koko teidän komissiotanne siitä, että olette osoittanut, mitä Eurooppa tarkoittaa ja miten Euroopan eteen voi tehdä töitä. Kiitos. Kiitoksia Hyvä puhemies, hyvä Jean-Claude. Minä vihreiden eh, ryhmän nimissä haluan eh, osoittaa kunnioitusta teille viiden vuoden jälkeen. Viisi vuotta sitten joidenkin kollegan rinnalla minä äänestin teidät komission puheenjohtajaksi. Minä tein tämän, vaikka teidän maanne eh, Luxemburg oli vähintäänkin läpinäkymätön

verotusasioissa, mutta ajattelin, että ehkä te olitte tässä oikea henkilö tilannetta valvomaan. Ja sitten jos ajatellaan Pierre Moskovitsin tekemää työtä ja parlamentin tekemää työtä, on selvää, että verotuksellinen oikeudenmukaisuus on teidän kaudellanne edistynyt, mutta koko ajan on ollut kuitenkin yksi ongelma. Jäsenvaltiot eivät ole valmiita eh, harmonisoimaan verotusta ollenkaan. Te olisitte ehkä voineet olla rohkeampia rohkeampi tässä asiassa. Ja sitten sosiaalinen oikeudenmukaisuus ajatuksenne. Olen usein ajatellut sen takia, että olette sosiaalidemokraatti, joka on eksynyt epp Jos ajatellaan lähetettyä työntekijöitä ja eurooppalaista työviranomaista ja sen perustamista ja sitten eh, tällaista sosiaalisten oikeuksien perustan julistusta. Kaikki tämä on todellakin teidän komissionne ansiota. Ja kuten kollegat sanoivat, olette olleet vähemmän rajoittuneita ideologisesti, jos ajatellaan talous hallintoa, eli ei enää jatkettu eh, tällaista sokea säästöpolitiikkaa, jossa ei ihmisiä huomioitu. Te olette ihmiset huomioineet komission kaudellanne ja pyrkineet aivan täysillä ratkaisemaan maahanmuuttoasian, mutta neuvosto on tehnyt ihan mahdottomaksi etenemisen Eh, ja harmi, että herra Tuski ei täällä paikalla, mutta neuvostossa todellakin tällaista Euroopan linnoitusta on puolustettu. Te olette siis eh, sosiaalisti sitoutunut, mutta ympäristön osalta teiltä puuttuu vielä eh, sitoumusta. Meidän yhteinen talomme palaa meiltä, resurssit loppuvat ja tulipalo jatkuu ja kun nyt jatketaan eh, sopimusten tekemistä kauppa-alalla, jotka edistävät eh, investoijien asemaa, mutta ei kuitenkaan huomioida eh, sosiaalisia mm, oikeuksia, verotusvelvollisuuksia. Mm, Te olette jo sanonut, että 15 sopimusta on tehty. Olette myös ajaneet sellaista matouspolitiikkaa, jossa lähdetään liikkeelle tuotannon lisäämisestä eikä huomioida tärkeään biodiversiteettiä. Ja on todella harmi, että koska meidän ryhmässänne kyllä lupasitte viisi vuotta sitten näin tehdä, te ette eh, ole ollenkaan hormonihäiritsejä asiassa edistynyt. Ja liian usein on eh, suuryritysten etuja ajettu, on huomioitu lähinnä eh, yritysten oikeudet eikä ole huomioitu eh, väärinkäytöksen paljastajia. Eli tässä on sekanainen lopputulos. Tämä on siirtymävaiheen komissio, joka ei ole kuitenkaan ihan täysin pystynyt vastaamaan eksistentiaalisiin haasteisiin, jotka on edessämme, kun sanoitte, että kyseessä oli viimeisin mahdollisuuden komissio. No, viimeinen, viimeiset vaalit osoittivat, että näin ei välttämättä ollut, sillä kyllä tässä on nähtävä, että myös vihreät ovat oman kortensa kekoon kantaneet ja teidän tavoin me taistelemme vaaroja vastaan. Vaarat ovat vielä olemassa myös teidän eh, seuraajanne edessä on vaaroja ja uuden komission on nyt lähdettävä selkeästi uudelle tielle, jos halutaan niin kuin tekin haluatte saada eurooppalaiset taas ymmärtämään Euroopan integraation tärkeyden. Haluan muistuttaa, että tämä on ensimmäinen maailman eh, laajuisesti ensimmäinen kerta, kun on transnationaalista demokratiaa. Kiitoksia puheenjohtaja Zanni. Kiitos eh, Äh, puheenjohtaja. Puheenjohtaja Juncker, viisi vuotta sitten, kun te esittelitte itsenne täällä salissa, minä olin hyvin yllättynyt siitä, että te olisitte oikea henkilö äh, tätä Euroopan uudelleen syntymistä varten, mutta ähm, äh, äh, nyt minun on viiden vuoden jälkeen sanottava, että tästä epäilyksestä on tullut varmuus. Tänään meillä on Eurooppa huonommassa jamassa kuin viisi vuotta sitten. Jakautunut Eurooppa, heikko Eurooppa, e, sairas Eurooppa, joka ei pysty vastaamaan nykypäivän haasteisiin ja niihin kolmeen pääongelmaan, jotka kansalaiset haluaisivat ratkaistavan nimittäin siirtolaisuusongelma, talouskasvuun liittyvä ongelma ja sisäisen turvallisuuteen liittyvä ongelma. Teidän komissionne on epäonnistunut viiden vuoden aikana kaikissa näissä tavoitteissa, eikä syitä tarvitse etsiä näiden toimielinten ulkopuolelta. Ne ovat sisäisiä, ne ovat nämä väärät toimet, joita olette ryhtyneet ja toistaneet myös edellisten komissioiden virheitä. Olette puhuneet äh, muka äh, menestyksestä, kasvusta. Kasvu on hidasta ja Eurooppa ja jälkeen muista äh, suurisvalloista. Olette puhuneet teollisuuden vähenemisestä. Suunet suuret yritykset Euroopassa ovat menneet konkurssiin tai eivät toimi ennen. Puhuitte investointisuunnitelmasta myönsitte, että, tai sanoitte, että se on tullut 140 miljardia lisää eh, investointeja. Harmi vain, että lupasitte tälle parlamentille 315. En tiedä, onko 50 prosenttia eh, lupauksesta todellakaan menestys. Mm usko, että on miljoonia eurooppalaiset, jotka ovat tyytyväisiä niin, että voitte olla iloisia eläkkeestänne, vaan teidän Komissio on ollut huonoin komissio Euroopan unionin historiassa, mutta lohduttautukaa, koska teidän seurauksen, seuraajanne voi onnistua vielä huonommin. Tämä ei tietenkään ole hyvä asia kansalaisille ja me aiomme tehdä kaikkemme, jotta ne suuret virheet, joita olette näinä vuosina tehneet, että niitä ei toisteta. Kiitoksia. Eh, onorevole Ledukko. Edustaja Legutko. Uh, thank you, uh, Kiitos, puhemies. Puheenjohtaja Juncker, ensin haluaisin tunnustaa sen, että te sitouduitte sitten hoitamaan julkista virkaa. On totta, että teidän tiiminne työtä tulisi arvostaa, kun ajatellaan sisämarkkinoita tai energiansaannin turvaamista tai huolehtimaan siitä, että saamme investointia talouksiimme. Tai ajatellaan suunnitelmia, joilla haluttiin vahvistaa pieniä tiloja maataloudessa ja muutama muu seikka vielä. Tällaiset aloitteet eivät saisi jäädä huomiotta. Kuitenkin teidän kauteenne liittyy monia pettymyksiä. esimerkiksi se, että menetetään yksi suurimmista jäsenvaltioista, vaikutusvaltaisin, yksi vaikutusvaltaisimmista EUn sisällä ja maailmassa on historiallisen suuri pettymys. Ja varmaan teidän tulisi kantaa tästä jonkinlainen vastuu. Minua huolestuttaa myös se, että yhdistyneen kuningaskunnan lähtö ei, vaikka sen olisi pitänyt aiheuttanut minkälaista harkinnan aikaa, että lähdettäisiin pohtimaan syvempiä syitä tapahtuneelle. Sebanie puhui tästä tänä aamuna, mutta olisin olettanut, että tällainen pohdinta olisi tapahtunut jo aikaisemmassa vaiheessa. Sen sijaan meillä politiikka vain vahvisti jakolinjoja ja pahensi tilanteita. Nyt väistyvä komissionne, hyvä puheenjohtaja, on lähtenyt hurjalla tapaa syyttöksiin demokraattisia hallituksia vastaan. Tämä on todella ylimielistä ja tämä totta kai on johtanut siihen, että on kahtalaista standardia. Tiettyjä sääntöjä noudatetaan tiettyjen maiden osalta ja sitten suljetaan silmät, kun toiset maat voivat rikkoa kaikenlaisia sääntöjä. Jos ajatellaan, että ei noudateta vaikka aikaansaatoja siirtolaisuuteen liittyviä sääntöjä. Ja sitten pakotettiin tietyt maat mukaan, jotka eivät mukaan koskaan halunneet. EUssa oli tarkoitus saada kansat ja maat läheisempään yhteistyötä. Ajatus ei ollut ajaa näitä maita erilleen. Nyt väistyvä komissio, pahoittelen, että joudun tämän sanoman puheenjohtaja Juncker, on ensimmäinen, joka teki enemmän sen eteen, että maat saatiin erilleen ja kansat sen sijaan, että olisi yhdistetty niitä. Fiubria, parola. Puheenjohtaja Obri, teillä on puheenvuoro. Monsieur, monsieur Juncker. Hyvä herra Juncker, tämän taseen aluksi on puhuttavaa veroskandaaleista, Panaman paperista, paratisipapereista, LuxLeaksista. Te olitte yksi taustatekijä omassa maassanne tässä. Luxemburgissa sitä ei kuitenkaan Euroopan unionissa pidetä veroparatiisina. Veron kierron torjunta teidän johdollanne siitä huolimatta, että jotkut komission ovat hyvin toimineet. Tämä olisi vähän niin kuin Monsanto olisi pyydetty taistelemaan eh, tuhannet vastaan. Tässä on vielä paljon tekemättä, mitä tapahtui eurooppalaiselle vähimmäispalkalle, jonka meille lupasitte. Jos ajatellaan ilmastoasioita. Tässä lopputulos on todella huono. Teillä ei ollut sitoumuksia viisi vuotta sitten ja sen jälkeen eh, on vapakaupasopimuksetkin sovittu. Hyvä herra Juncker, ei tässä nyt ole niin valtavia ihmisiä, ihmismääriä eh, pelastettu. 16 000 ihmistä on merelle kuollut. Euroopasta on tullut linnoitus. Te olette demokraattisesti eh, panneet Euroopan kiinni. Ei vieläkään ole mm, aloite oikeutta parlamentille. Toivottavasti ensin komissio tämän tekee. Ja sitten, niin kuin te itse sanoitte, ei voida eh, valita demokratiaa perustamissopimusten vastaisesti, mutta me olemme päinvastaista mieltä. Ei pidä olla sellaista perustamissopimusta, jossa oli demokratia, demokraattista valintaa taustalla. Te olette toimineet markkinoiden toivomalla tavalla ja olette unohtaneet eh, kansalaiset, mutta koska teitä kiinnostavat eh, sosiaaliset oikeudet, toivotamme teille, eh, teille erinomaista eläkettä. Ja siksi meillä on teille pieni lahja. Täällä voitte palata veroparatiisinne LuxLeaksin aikana. Olette hyviä ystäviä monikansaisten yritysten kanssa ja ne toivottavat teille tämän lahjan kautta hyvää eläkeikää. Edustaja Evi, kiitoksia puhemies. Puheenjohtaja Juncker, teidän kautenne, te komissionne kaute on päättymässä. Nyt on aika sitten jakaa todistukset. Valitettavasti minulla ei ollut ole aikaa antaa teille arvio joka osa-alueesta. Keskityn nyt vain tähän investointisuunnitelmaan, jolla on teidän nimenne Junckerin suunnitelma se suunnitelma, joka pitäisi keskittyä uusiutuvien energiamuotojen rahoittaa vieläkin fossiilisia polttoaineita. 195 hankkeesta, jotka hyväksyttiin 2007, seitsemän on öljylle ja useat kaasulle. Ja meillä on myös vuosina 55, jotka liittyvät fossiilisiin polioaineisiin. Haluammeko tällä tavoin saada aikaan energiasiirtymää? Siis ilmastonmuutoksen aikana olette dramaattisesti hidastaneet ilmastonmuutoksen tarvittavia toimia. Tämä teidän täytyy selittää nuorille, jotka protestoivat Euroopassa ja tuleville sukupolville. Lisäksi puhumme tulevaisuudessa uudesta investointisuunnitelmasta, toivottavasti tällä kertaa kestävästä, jonka van der Leyen on esittänyt Ähm, jotta voitaisiin puuttua ilmastonmuutoskatastrofin. Toivottavasti tämä äh, parlamentti ei äh, äh, haksahda jälleen näihin muka vipuvaikutuksiin, joista te puhuitte. Ja meidän pitää pyytää selkeitä takuita von der, von der Leyenilta, jotta tämä Green New Deal todellakin toimii. Me tarvitsemme vihreitä investointeja pelastaaksemme planeetan, emmekä tällaista Junckerin suunnitelmaa. Alla fine di questo dibattito. Tämän keskustelun päätteeksi. Olkaa hyvä. Merci. Euh, tous. Hyvä puhemies. Haluaisin kiittää kaikkia keskusteluun osallistuneita, erityisesti niitä, jotka esittivät kiitoksia ja pyytäisin, että Ratsanni paremmin tutustuisi asioihin, jottei mainittaisi ihan vääriä lukuja. presidente juncker eh, membri del collegio vi ringrazio ancora. puheenjohtaja juncker kollegion jäsenet kiitän teitä vielä siitä että olette täällä että olette puolustaneet eurooppaa ajatusta ja euroopan parlamentin nimessä osoitan teille kunnioitusta ja kiitollisuutta tekemästänne työstä ja siitä sitoumuksesta jota olette osoittaneet eurooppaa kohtaan. kiitoksia. Kiitoksia. Keskeytämme ihan hetkeksi istunnon ja jatkamme sitten äänestyksillä. Kiitoksia. No niin, hyvät kollegat, menkääpä istumaan niin, että voimme jatkaa äänestyksillä. So, ich darf Ihnen... No niin, Haluaisin aluksi ilmoittaa teille, että Ekon ja Envi-valiokunnat ovat päättäneet ennen neuvoston ensimmäistä käsittelyä aloittaa toimielinten väliset neuvottelut työjärjestyksen 72 artiklan mukaan tämä parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksymä kanta, joka on neuvottelujen mandaatti, löytyy täysistuntojen internetsivuilta ja sen otsikko julkaistaan tämän istunnon pöytäkirjassa. Menemme nyt äänestyksiin ja aloitamme kollega Blinkevichuten eh, mietinnöstä Euroopan globalisaatiorahasto. äänestys Äänestys on avattu.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 Sitten menemme seuraavaan mietintöön. Kollega Daviesin mietintö kalastusoikeuksista. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ah, this is done. Okay. Ich schließe die Abstimmung. Äänestys päättyy. Tämäkin on hyväksytty. Sitten menemme kollega Van, der, Van Overfeltin eh, mietintöön vuoden 2020 talousarviosta. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Schließe die Abstimmung. Äänestys päättyy. Tämäkin mietintö on hyväksytty. Ja sitten viimeinen äänestys, nimittäin kiireellinen asia liikenne- ja matkailuvaliokunnan pyynnöstä. Nimenhuutoäänestys äh, alkaa. Schließe die Abstimmung. Äänestys päättyy. Tämäkin on hyväksytty. Kiitoksia sydämellisesti. Istunto keskeytetään kello 15 asti. Nähdään myöhemmin.